Uh, Hyvää huomenta, kollegat. Jatkamme keskustelujamme ja nyt käsittelemme mietintöä, jonka aiheena on veroviranomaisten pääsy rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin. Toivotamme tervetulleeksi komission jäsen Moscovicin ja annamme neljän minuutin puheenvuoroa varten puheenvuoron.